tosiasioita, toimia faktoilla. Ja, ja vasta sitten me täytyy myöskin katsoa, että olemme tuolla vakavissamme, kun me teemme tällaisia päätösmiä. Kiitoksia kollega Merskille. Sitten menettelyn lopuksi kollega Pasisku. Hyvä puhemies, yksi tärkeä tämän päivän keskusteluista on se, miten olemme arvo